kysymys, joka liittyy talitomidiin. Ensimmäinen puhuja on edustaja González Pons. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Toimiko tämä mikrofoni? Miksi talidomidi? Siksi, että natsit kehittivät sen ja sitä on myyty 70-luvulle asti. Se aiheuttaa vakavia synnynnäisiä vammoja sikiöille. Sitä on annettu raskaana oleville naisille. Lukuisat kynekologit saivat nimittäin lahjoja, jos kirjoittivat domino-reseptejä Yli 10 000 lasta syntyi ennen kuin viranomaiset toimivat lasta, joiden rajat olivat tavallista lyhyempiä. Uhrit ovat joutuneet odottamaan 50 vuotta anteeksi pyyntöä, koska Äh, hallitukset sulkivat silmänsä tältä valtavalta äh, tragedialta. Tämä on Euroopan terveyshistorian suurin tragedia, koska ainoastaan äidit, jotka tätä lääkettä söivät, ovat kokeneet olevansa syyllisiä, eikä kukaan viranomainen koskaan sanonut, että syy oli niiden. Kaikki nämä äidit ovat viattomia uhreja, ei kukaan rakasta lapsiaan enemmän kuin he. Me emme koskaan ole tätä asiaa käsitelleet Euroopan parlamentissa, koska nyt on kyseessä inhimillinen draama. On todellinen häpeä, että 50 vuotta myöhemmin ei ole vielä löydetty poliittista ratkaisua. Minun maassani Frankon diktaduurin aikana lääke vedettiin markkinoilta kolme vuotta myöhemmin. Espanjassa oli 500 uhria ja niistä 24 on saanut tunnustetuksi tämän uhrin aseman. Espanjassa mikään hallitus eikä minkään puolueen johtama hallitus, ei minunkaan puolueen johtama hallitus ole halunnut tunnistaa näitä uhreja uhreiksi. Tämä on todella hirveä. Diktatuurin aikana uhrit unohdettiin ja samoin demokratian aikana. Ja talidomidia oli vuoteen 1975 asti mukana hyväksytyissä lääkkeissä. Ja kaikki minun sukupolveni jäsenet olisivat voineet joutua sen uhreiksi. Miksi tässä pitää olla Espanjan ja Saksan hallitusten välimiehenä. Minä olen tästä asiasta täysin varma. Ja uhrit kokevat nyt, että heidän terveytensä huononee, terveydentila huononee ja huomispäivänä on jo liian myöhäistä maksaa heille tästä. Tämä on kuitenkin oikeudenmukaista ja se on tehtävä. Thank you very much. Next speak. Kiitoksia oikein paljon. Seuraava puhuja on edustaja Grote, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies, arvoisat kollegat. Itse asiassa on surullista, että tänään niin pitkän aikaa sen jälkeen, kun tämä talidomidiskandaali puhkesi. Meidän on puhuttava täällä siitä, että on 900 uhria, jotka eivät ole saanut kunnalla korvauksia ja että meillä ei ole vieläkään ratkaisua tähän. Ja olen kiitollinen komission jäsenelle siitä, että hän on täällä kuulemassa meitä ja että me painostamme eri valtioiden hallituksia, jotka hyväksyivät lisenssin antajina tämän talidominin tuotteena. Tässä täytyy olla rahasto ja aikaa ei ole paljon, koska uhrien täytyy suuren kärsimyksen alaisena hoitaa päivittäinen elämänsä. Meidän täytyy painostaa, meidän täytyy lähettää viesti näiden valtioiden pääkaupungeille, joita tämä skandaali kosketti ja jossa nämä ihmiset elävät. Minun on sanottava, Äh, vastavuoroinen syyttely ja se, että syytetään yhtä valtiota siitä, ettei se toimi, ei auta uhreja laisinkaan, vaan on hyvä, jos me yhtenäisesti täällä toimimme, välitämme yhdessä viestin, että tarvitsemme eurooppalaista ratkaisua niille, jotka eivät äh, Saksan Kontagan säätiön kautta äh, saa korvauksia, vaan jotka ovat sain saamansa lisenssituotteesta. Ja nyt olen myös kiinnostunut neuvoston reaktiosta. Neuvoston penkit ovat tyhjiä. Olisin toivonut, että jotkut jäsenvaltiot olisivat olleet siellä edustettuna ja kuulisivat, mitä meillä on täällä tänään sanottavana. Mutta ehkäpä me nyt välitämme ensimmäisen viestin, emmekä hellitä, vaan taistelemme jatkossakin sen puolesta, että ne 900 ihmistä, jotka tähän mennessä eivät ole saaneet kunnolla korvauksia, saavat korvauksensa ja että he saavat oikeutta. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Görling. Thank you, Madam President. Many people... Kiitos puhemies. Monet pitävät talidomidia historiaan kuuluvana. Se on asia, joka tapahtui viime vuosisadan puolivälissä ja se on nyt hoidettu. Mikään ei voisi olla kauempana tule todellisuudesta, sillä talidomidin vaikutukset eivät ole vain historiallisia, vaan ne ovat yhä läsnä nykypäivässäkin. Monet talidomidista kärsineet ovat kärsineet siitä jo yli 50 vuotta, samoin heidän perheensä, eikä heillä ole taloudellista tukea. He eivät pysty kattamaan päivittäisiä elinkustannuksiaan eikä varsinkaan terveydenhoitokustannuksiaan. He eivät halua mitään luksuselämää, vaan he haluavat että he voisivat elää mukavasti ja ilman kroonisia kipuja. Yhä työelämässä olevat pitävät yhä vaikeampana käydä koko päivä töissä, sillä heidän terveytensä heikkenee ja usein asiaan liittyy sekä fyysisiä että psyykkisiä oireita. Mitä terveyspuolella sitten tapahtuu? Eri valtiot Euroopassa ovat hoitaneet asiaa eri tavoin. Esimerkiksi Saksassa hallitus rahoittaa Kontergan säätiön kautta talidomidin uhrien tukemista. Se pyrkii siis kantamaan vastuuta. Muissa paikoin Euroopassa ei kuitenkaan kanneta vastuuta, vaan katsotaan Saksan hallituksen suuntaan ja toivotaan, että se ottaisi enemmän vastuuta. Miksi tämä asia nyt on täällä parlamentissa esillä? Minusta kyse on siitä, että sanomme komissiolle, että herra Andrukaitis, olkaa hyvä ja auttakaa meitä viemään tätä asiaa eteenpäin ja hieromaan sopimusta, joka koskisi joka ainoa tämän lääkeaineen uhria, jotta he voisivat elää loppuelämänsä mahdollisimman mukavasti, kun heillä tähän asti ei ole siihen ollut mahdollisuutta. Madame Becerra Basteracea. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Besera Basterasseja. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen. On aika uskomatonta, että nyt puhumme asioista täällä täysistunnossa, jotka tapahtuivat 50 vuotta sitten. Uhrit vielä kärsivät seurauksista. Moni kansalainen varmasti miettii, mitä on tapahtunut tänä aikana. Vastaus on, että puoli vuotta myöhemmin moni talidominin uhri yhä vielä pyytää oikeutta ja halutaan ainakin vähimmäiselintaso. Talidomini tragedia muutti meidän maanosamme historiaa. Saatiin uutta lainsäädäntöä hyväksyttyä, joka takaa paremman laadun ja turvallisuuden. Ja näin ei ole ollut uusia farmaseuttisia katastrofeja, vaikka yhä vielä on edistymisen mahdollisuuksia mutta ei kuitenkaan ole huomioitu kaikkea sitä, mitä nämä lapset kärsivät. Heidän vanhuutensa on nyt todella vaikea. He eivät pysty maksamaan tarvittavia lääkekuluja. Espanjan uhrien osalta voidaan sanoa, että 1972 perustettiin Konterkan säätiö, jossa sanottiin, että avustukset maksetaan kaikille, mutta ainoastaan yksi espanjalainen on saanut avustuksia 3000 saksalaista. Monessa muussa maassa. Korvauksia on maksettu myös Australiassa, mutta Espanjassa valtio ja lääketeollisuus on heidät unohtanut. He ovat jääneet täysin syrjään. Minä tiedän, että avitejärjestön jäsenet ovat taistelleet tämän asian takia. He ovat talidominin uhreja. Nyt on aika ryhtyä toimiin. Nyt on aika lopettaa uhrien syrjintä. Ja nyt tarvitaan myös toimintaohjeet Euroopan unionissa, niin kuin tässä kysymyksessä esitetään. Ja ajatus on, että kaikkien talinoiden uhrien pitää saada sama vahingon korvaus. Nyt on ryhtyä toimiin nopeasti, koska me olemme tämän heille velka. Ja se on oikeudenmukaisuuden toteutuminen. Kiitos. Mr. Eck. Kiitoksia. Edustaja Eck. Kiitoksia äh, puhemies, hyvä komission jäsen. Äh, Kontergan äh, äh, talidomini äh, skandaali on ehkä yksi hoimista lääkeskandaaleista. Talidominia tutkittiin eläinkokeen ja näimme tässä, että eläinkokeet ovat väärä tie. Niin saksalainen yritys vei tämän lääkkeen markkinoille Kontergan nimellä ja se hyväksyttiin raskaille naisille vaikka mitään testejä tästä ei tehty. 5-10 000 vammasta lasta syntyi ja lisäksi useita lapsia syntyi kuolleina. Meillä on 900 uhria, joita eivät ole saaneet minkäänlaisia korvastoja. EUn täytyy auttaa näitä uhreja. Kaikkien uhrien pitäisi saada samanarvoinen korvaus, korkeammat eläkkeet ja helppo pääsy apuun saantiin. Näillä uhreilla on oikeus esteettömään elämään ja itsemääräämisoikeuteen. Meidän täytyy varmistaa se. Minä olen vakuuttunut siitä, että yhteydessä yhteisillä, kun meillä on yhteiset lääkemarkkinat, niin EU pystyy myös järjestämään yhteisen järjestelmän lääkeuhreille, vaikka se ei tällä hetkellä olekaan EUn toimivaltuuksissa. Envi-valiokunnan jäsenää minulle on erityisen tärkeää se, että komissio ja neuvosto puolustavat lääkeyritysten tiukempaa vastuuta uhrit tarvitsevat yhteiskunnallista hyväksyntää, mutta myös oikeutta. Meidän on annettava heille oikeutta eh, ja Euroopan unioni olisi tämä oikeuden saanti taattava. Eh, Willy Brandt sanoi kerran, politiikka tarvitsee eh, etiikkaa perustuksekseen ja siihen ei tarvitsekaan lisätä mitään. Edustaja Eeran. Thank you, President. Kiitos puhemies Vuosien ajan talidomidin uhrien on täytynyt odottaa oikeutta ja korvauksia omassa vaalipiirissäni ja muualla EU:ssa. Koska heidän terveytensä heikkenee, meidän on varmistettava, että toimimme nyt. Ja toimien aika olisi ollut jo ajat sitten. Tiedämme, että käydään jatkuvaa kampanjaa sen suhteen, että halutaan paljastaa se, mitä Saksan hallitus teki vuoden 1970 oikeudenkäyntien yhteydessä. Oikeudenkäynti keskeytettiin ennenaikaisesti, todisteita hävitettiin ja monet uhrit eivät saaneet korvauksia elinikäisten tarpeidensa kattamiseksi. Osa uhreista on saanut jonkin verran tukea, osa ei minkäänlaista. Me haluamme tasaveroisuutta ja oikeutta kaikille talidomidin uhreille kaikissa maissa. Heidän valittuina edustajinaan haluamme varmistaa, että heidän nykyiset ja tulevat hoidon tarpeensa katetaan. Meidän on haettava eurooppalaisia puitteita tällä järjestelylle. Uhrit ovat odottaneet jo yli 50 vuotta. Uskotaan, että yli 10 000 vauvaa ympäri maailman kärsi talidomidin seurauksista, mutta on esitetty myös paljon korkeampia arvioita. Uhrit kärsivät tästä asiasta jatkuvasti ja heidän terveytensä heikkenee. Omassa maassani ja Saksassa on tehty yksityiskohtaisia tutkimuksia siitä, miten kipeän ajankohtaisia nämä tarpeet todella ovat. Tarvitaan oikeudenmukaisuuden puolesta kampanjointia, jotta tämä 50-vuotinen taistelu saadaan kääntymään oikealle urille ja vakava vääryys korjattua. Kiitos. Edustaja James. Firstly, I want to Aivan ensiksi haluaisin onnitella ja ymmärtää, että tässä talidomidi-uhrit ovat kaikkialla pitkään kampanjoineet asiansa puolesta. Kaikki poliittiset ryhmät Euroopan parlamentissa ovat vaatineet ratkaisua siihen skandaaliin, että ei ole toimittu talidomidin uhrien hyväksi. Tässä on jo 60 vuotta jatkunut tämä tilanne ja näiden vuosien aikana Saksa, hallitus ja lääketieteellinen firma on kaikin mahdollisin tavoin pyrkinyt olemaan vastaamatta näihin pyyntöihin. Kaikkien pitäisi todellakin hävetä sitä, mitä ovat tehneet, jotka käyttäneet juridisia eh, mahdollisuuksia olla, olla ottamatta vastuuta ja pitkittäneet vastauksen antamista. On aivan mahdotonta, että tämä tilanne näin ratkuu, jatkuu. Moni uhri on vakavasti vammautunut. He ovat kuitenkin ihmisiä ja heitä pitää ihmisinä kohdella. He tarvitsevat tarpeeksi varoja, jotta he pystyvät pääsemään päivittäistä vaikeuksista yli. Heitä ei saa unohtaa, kun tämä toimielin puhuu ihmisoikeuksista, vammaisten ja terveydenmisten ihmisoikeuksista, jopa minimipalkasta, niin miksei voitaisi löytää jonkinlaista legitiimiä rahamäärää, jonka avulla talidomidi-uhrit voisivat elää normaali elämää vammansa, vammoistaan huolimatta. Minä nyt pyytäisin, että MEPit ottaisivat kantaa Saksan valtiota vastaan ja lääkefirmaa vastaan, koska tässä on epäinhimillisesti pitkitetty asioita. Yhdeksän kuukautta on jo tarpeeksi pitkään, 60 vuotta on mahdottoman pitkä aika. Ja seuraavaksi komission edustaja Andrew Kaitis. Uh, Puhemies, arvoisat jäsenet, kiitoksia mahdollisuudesta puhua täällä tänään. Talidomidi-katastrofi muistuttaa meitä tänään ja tulee aina meitä muistuttamaan niistä potentiaalista traagisista seurauksista, joita lääkkeiden puitesäännösten puute saattaa aiheuttaa. Talidomidi-katastrofi pitäisi, on ollut voimakas tekijä, jotta Euroopan lääkelainsäädännössä on saatu aikaan harmonisoituja sääntöjä tämän äh, tragedia on, siitä on yli puoli vuosisataa, mutta meillä on vielä paljon uhreja, äh, jotka elävät äh, tämän tragedian seurauksin. He tarvitsevat moraalista ja rahoituksellista tukea heidän tilansa usein huononee ja monet ihmiset ovat kirjoittaneet minulle ja komissiolle ja pyytäneet tukea uhreille. Minä olen tavannut Talidomin uhreja yhdistyneessä kuningaskunnasta, Italiasta, Espanjasta ja Ruotsista viime vuonna Brysselissä ja keskustellut heidän kanssaan heidän toiveistaan. Meidän on löydettävä ratkaisu kaikille talidomidin uhreille, joka varmistaa heidän elämän laatunsa ja olen ryhtynyt toimiin. Syyskuussa 2015 ilmoitin viiden valtion kansallis sille hallituksille tästä tapaamisesta uhrien kanssa. Tarkoituksena oli lisätä tietoisuutta. Kiitän talidomidi-uhreja siitä, että he hyväksyivät kutsuni osallistua lääkealan tapahtumaan ja esittivät siellä erittäin suorapuheisen elokuvan aiheesta. Olen myös keskustellut tästä asiasta useampaan otteeseen ähm, mandaattini alusta äh, lähtien äh, lääkealan järjestöjen kanssa. Olen puhunut täällä parlamentissa kliinisistä kokeista muutama viikko sitten. Kuten muistatte, tämä aihe liittyy lähesti siihen ja toivoisin, että lääketeollisuus ottaisi enemmän moraalista vastuuta. Täytyy kyllä myös tunnustaa, että 168 artiklan mukaisesti terveydenhuoltopalvelujen tarjoaminen ja myöskin resurssien antaminen näille on jäsenvaltioiden tehtävä. Me kaikki tiedämme, että korvaus järjestelyt eivät ole EUn toimivaltuuksissa valitettavasti. Siksi komissio ei pysty luomaan puitteita korvauksille Euroopan tasolla. me ainoastaan antaa poliittista tukea, että löydettäisiin ratkaisu jäsenvaltioissa hyvän yhteistyön kautta. Minä rohkaisin teitä parlamentin jäseninä kääntymään hallitustenne puoleen. Talidomidi uhrien erityistarpeet niitä on korostettava ja meidän on myös korostettava lääketeollisuuden vastuuta. Sen täytyy tukea näitä uhreja, ei vain talidomidin kohdalla, vaan kun on kyse lääkevirheistä ylipäätänsä. Kiitoksia komission jäsen ja seuraavaksi EPP-ryhmän nimissä edustaja Mikolasic. Grazie, presidente Kiitos puhemies. Hyvät kollegat. Jo 60 vuotta on kulunut tämän lääkeaineen talidomidin markkinoille tulosta Kontergan nimellä. Lääkettä ei myyty pelkästään Saksassa, vaan myös 52 muussa maassa ympäri maailmaa luvan varasti. Se siis sai luvan niin Euroopassa kuin Euroopan ulkopuolellakin. Lääkkeeseen liittyy paljon sivuvaikutuksia. Tiedämme, että vaikutukset sikiöihin olivat hyvin suuria. Raaja-ongelmat olivat ongelmista suurimpia ja oli monenlaisia muitakin epämuodostumia esimerkiksi sisäelimissä, sydämessä, kuuloelimissä. Kaikkeen tällaiseen lääkeaineen käyttö vaikutti, jos sitä nautittiin raskaana ollessa aamupahoinvointiin tai päänsärkyyn lääkärin määräyksestä. Olen hyvin pahoillani siitä, että vieläkään emme ole löytäneet keinoa korvata vahinkoa asianosaisille. Uhreja ei ole pelkästään Saksassa, vaan heitä on tuhansia ympäri maailman. Monet lapset myöskin syntyivät kuolleena tai ö, tapahtui keskenmenoja lääkkeen käytön vuoksi. Per il gruppo dell'Alleanza Progressista di Social... Ja seuraavaksi SND-ryhmän nimissä edustaja Cabezon Ruiz señor presidente Kiitos puhemies. Talidomidikriisi oli niin vakava, että niin kuin täällä on sanottu, tämän pohjalta lähti liikkeelle lääkkeiden valvontajärjestelmä Euroopassa, mutta ei kuitenkaan ole vastattu uhrien tarpeisiin. 500 Espanjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Ruotsissa. Valitettavasti heitä ei enää ole kovinkaan paljon, mutta on ihan hirveä ajatella, kuinka heidät on unohdettu. Meidän pitää yhä vielä pyrkiä siihen, että lääketehdas ottaisi vastuun, mutta tämän lisäksi jäsenvaltioilla on eettinen ja poliittinen vastuu asiasta ja siksi pyysin, että komissio koordinoisi tätä vastausta, joka näille uhreille on annettava. Espanjassa 2010 sosiaalisti hallitus hyväksyi asetuksen näiden uhrien tunnustamiseksi ja mietittiin sitä, miten voitaisiin maksaa korvauksia, mutta on selvää, että tämä ei ollut tarpeeksi. Ja siksi haluaisin korostaa nyt sitä, että komission pitäisi koordinoida jäsenvaltioiden toimia ja jäsenvaltioiden pitäisi yhdessä vastata näille uhreille oikeudenmukaisella tavalla. Ja vihreän ryhmän puolesta edustaja Rivasi. Merci, monsieur le président. Et... Euh, kiitos puhemies. Ja kiitos komission jäsen. Te sanoitte, että tämä on jäsenvaltioiden vastuulla maksaa korvauksia uhreille mutta ette kuitenkaan puhuneet yhdestä direktiivistä, joka lähesti meitä koskettaa. Tämä on aika yllättävää. Kyseessä on vuoden 2005 viallisten tuotteiden direktiivi. Tämä direktiivi kaipaa kyllä nyt täyttä päivitystä, sillä siellä on sellaisia määräaikoja, jotka eivät ole oikeanlaisia. Voidaan uhri voi ryhtyä toimimaan kolmen vuoden kuluessa siitä, kun on saatu tietää vahingoista ja kymmenen, vuotta, kymmenen vuoden kuluessa siitä, kun lääke on laskettu liikkeelle. Tämä on ihan lyhyt tämä aika. Tässä puhuttiin Espanjassa 180 uhria on vienyt asian korkean tuomioistuimen, mutta tämän vuoden 1985 direktiivin pohjalta tuomioistuin katsoi, että asia oli vanhentunut. Eivätkä he saaneet korvausta Grünenthal-laboratoriolta, joka markkinoi talidomidia. Tämä ei ole jäsenvaltioiden ongelma, vaan tämä on tämän direktiivin syy, josta äänestettiin vuonna 1985. Ja toinen seikka vuoden 1985 direktiivin mukaisesti Uhrien on osoitettava, että heidän vammansa, heidän sairautensa aiheutuu tuosta taudista. Mutta mitä saksalaiset tekivät? He tässä käänsivät todistustaakan ja meidän pitäisi myös tehdä näin direktiivissä, kun sitä päivitetään. Ja sitten kolmanneksi, kun uhri, uhrilla on siis eh, tällaisia sivuvaikutuksia lääkkeestä, mutta jos asia lukee siellä lakeesitteessä, niin mitään korvauksia ei saada. Nyt on pyrittävä siihen, että laboratoriotologin maksaisivat korvauksia. Tämä on Euroopan vastuulla. Kiitos. A nome del gruppo Europa. Ja seuraavaksi ENF-ryhmän puolesta edustaja Bitsotton. Kiitoksia puhemies 50-60-luvulla talidomidia äh, annettiin äh, raskauspahoinvointiin raskana oleville naisille. Sitten Italiassa, Espanjassa, Saksassa, äh, Englannissa syntyi paljon va, va, paljon vammaisia lapsia ja monet ihmiset nyt kärsivät tämän lääkkeen seurauksista. Kuka on syypänä? Suuri äh, saksalainen lääkeyritys, joka ei ole ottanut vastuuta, mutta erityisesti Saksan hallitus, joka on piilottanut tämän totuuden yli 50 vuoden ajan. Äh, Saksa, joka tässä yrittää olla Euroopan johtaja, piilottelee näitä tosiseikkoja ja silloin on myös rikollinen Hmm. Vihdoinkin eh, tässä eh, parlamentissa puhutaan tästä asiasta. Vincenzo Tomaso, Nadia ja monet muut, jotka kuuntelevat tätä keskustelua, he haluavat totuutta. Me haluamme anteeksi pyyntöjä, mutta haluamme, että otetaan vastuu ja annetaan riittävät korvaukset. Pitää piiloutua, ei pidä enää piiloutua totuudelta, halutaan oikeutta, myöskin oikeutta niille äideille, joita on syytetty perusteetta siitä, että ovat tätä hirveää lääkettä ottaneet. Edustaja Dodds. Puhemies, tänä iltana haluan kertoa jatkuvasta tuesta talidomiditragedian uhreille. Totuutta ei ole saatu selville eikä oikeutta ole saatu jaettua ja tämä varjostaa heidän jokapäiväistä elämäänsä. Viiden vuosikymmenen ajan tuska ja trauma ovat olleet heidän seuranaan raskausajan tapahtumien vuoksi. Tänään meillä on ihmisiä, jotka elävät näiden seurausten kanssa ja heitä ajattelemme, mutta ajattelemme myös niitä, jotka haluaisivat elää kivutonta elämää. Uhrijärjestöjen mukaan talidomista, kärs, talidomidista kärsineiden elinkustannukset ovat tavallista korkeammat ja tärkeää olisi tietenkin saada vastuulliset vastuuseen. Oma maani yhdistynyt kuningaskunta ei kuitenkaan ole ollut ainoa syypää. Hallitusten pitäisi ottaa moraalinen vastuu talidomidin uhreja kohtaan kaikkialla Euroopassa, Ruotsissa, yhdistyneessä kuningaskunnassa, Espanjassa ja Italiassa myöskin. Arvioidut kustannukset olisivat 18-25 miljoonaa euroa. Se ei olisi paljon eurooppalaisessa budjetissa, mutta se merkitsisi todella paljon uhreille ja heidän perheilleen. Toivon, että voimme lähettää Saksan hallitukselle vahvan viestin siitä, että tämä asia on saatava hoidettua. Se ei häviä päiväjärjestyksestä muuten. Edustaja Verhaien ei ole salissa. Edustaja Kiitoksia puhemies. talidomidin tragedia äh, kosketti useita jäsenvaltioita. Unet uhrit ovat vielä viisikymmentä vuoden jälkeenkin odottamassa korvauksia. Äh, Saksalainen Grünenthal-yritys äh, vasta kaksitoista pyysi anteeksi näiltä tuhansilta lääkeuhreilta, mutta korvausta se ei antanut. On erittäin tärkeää, että ryhdytään toimiin Euroopassa, jotta annetaan tukea ja apua näille uhreille ja heidän perheilleen niin, että kaikki Euroopan kansalaiset, jotka ovat kärsineet talidomidista, voisivat saada eh, eh, tasa-arvoiset korvaukset riippumatta eh, kotijäsenvaltiosta. Meidän on löydettävä ratkaisu, jotta näille ihmisille annetaan riittävä korvaus. Talidomidin uhrit ja heidän perheensä tarvitsevat taloudellista tukea. Kiitoksia. Edustaja McGuinness. Sorry, how much do I have? Anteeksi, kuinka paljon puheaikaa meillä on, puhemies? Kuinka paljon? Kiitos. Ensiksi on tärkeää käydä tätä keskustelua. Toivottavasti kaikki yhtyvät siihen, kun sanon, että Craig Millward, Sir Dobrik ja muut, kaikki nämä ihmiset, jotka ovat ottaneet minuun yhteyttä lobbareina tässä asiassa. He ovat tämän tehneet oikein hyvin ja hienosti, mutta ei olisi pitänyt tehdä olla niin, että heidän pitäisi, olisi pitänyt ollenkaan minua ottaa yhteyttä. Heitä pitäisi kuulla uhreina. Heidän äänensä pitää saada kuuluville. Sunnuntaina katsoin televisiota Isossa Britannissa ja siellä eh, nähtiin eh, televisiosarja, jossa lapset syntyivät talidomidi vammaisina. Se oli todella hurjaa, koska se oli todellista. Ja minä tunnen ihmisiä, joilla on talidomidin vammoja. On tärkeää, että kaikki hallitukset niistä maista, joissa tällaista tapahtui, niiden pitäisi auttaa. En tiedä, mitä nyt tämä keskustelu ei saada aikaiseksi. Ainakin komission jäsen on tästä kiinnostunut. Meillä on moraalinen velvollisuus olla unohtamatta tätä asiaa. Ei kyseessä ole suuri rahamäärä, mutta periaate, että näistä uhreista on huolehdittava, se pitää tehdä selväksi ja heidän kärsivällisyytensä vuoksi emme, emme saa tämän keskustelun jälkeen unohtaa tätä asiaa, vaan kampanja pitää jatkaa. Kiitos. Kiitoksia ja seuraavaksi edustaja Gentile. Kiitoksia puhemies. Talidomidi uhri kysymys on todellinen taakka poliittisten toimijoiden omatunnolla ja erityisesti niiden omatunnella, jotka ovat vastuussa näistä viattomista uhrista. Joitakin tuhansia, 400 Italiassa, jotka ovat joutuneet kärsimään näistä voimakkaasta vammautumisesta, joka kovasti rajoittaa heidän, itse, heidän vapauttaan. Ja täällä parlamentissa aina otetaan vastaan kysymykset, jotka koskettavat yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta. Parlamentin ja toimielinten täytyy tehdä päätös, vaatia selkeitä sanoja niiltä, jotka ovat tämän draaman taustalla. Edustaja Peterle. Kiitos puhemies. Ensinnäkin kyseessä on epäoikeudenmukainen tragedia ja siitä seuraa moraalisia velvoitteita. Uhrien ihmisarvon nimissä meidän on saavutettava läpimurto ja uhreille on saatava maksettua vahingonkorvaukset, jotta he voivat elää laatu, laadukasta elämää riippumatta asuinvaltiostaan. Kaikkien talidomidin uhrien on saatava asianmukainen korvaus komissiolta, joka puhuu tästä aiheesta hyvin herkkätuntoisesti ja odotan komissiolta vastaavia toimia. Talidomidin uhrit ja heidän perheensä ansaitsevat tukea ja apua riippumatta asuinvaltiostaan. Tästä tragediasta olemme jo oppineet paljon, mutta on valitettavaa, etteivät kaikki uhrit ole vielä saaneet korvausta. Nyt on toimittava johdonmukaisesti. Tiedämme, miten aikaisemmin toimittiin, puhuttiin terveydestä, tieteestä ja niin edelleen. Ja sitten asia nähtiin äkkiä uudenlaisessa valossa. Myös muiden aineiden kohdalla voi käydä samalla tavalla. Edustaja Zoffoli. Kiitoksia puhemies. Euroopassa nämä tragediset seuraukset yli 50 kun yli 50 vuotta sitten annettiin raskalla oleville naisille lääkkeitä, jotka sisälsivät talidomidia. Äh, äh, tämä on vieläkin ongelma useille ihmisille, jotka elävät äh, vaikeissa olosuhteissa ja myöskin ikääntymisen takia tarvitsevat jatkuvasti ammattiapua. Tämä tutkimus esittää mikä on tilanne 21 valtiossa, millaisia korvauksia ja apua talidomidiuhrit saavat. Olen sitä mieltä, että komission täytyy puuttua asiaan ja vaatia, että kaikki talidomidiuhrit saisivat tasa-arvoista kohtelua tällä tavoin päästäisiin eroon epäoikeudenmukaista, joka on jäsenvaltioiden välillä, mutta myöskin eh, jäsenvaltioiden sisällä riippuen syntymävuodesta. talidomidin jälkeen syntyi euro, ensimmäinen eurooppalainen ää, eh, lainsäädäntö liittyen lääkkeiden turvallisuuteen, että tällainen asia ei voisi toistua. Senkin takia me emme saa jättää kansalaisia meidän perheitään yksin. Edustaja Soirova. kolegyně a kolegové vážený pane komisaři hyvät kollegat hyvä komission jäsen kiitos vastauksistanne. minusta on tärkeää kohdata menneisyys ja on taattava että virheitä ei toisteta, on maksettava korvaukset uhreille, vaikka korvaukset eivät palauta terveyttä. Tämä on kuitenkin asia, mikä valtio on heille velkää. velkaa lääkkeiden kehittäminen ja terveydenhoito, näitä ei voi jättää markkinoiden hoidettavaksi, koska kyseessä ovat ihmishenget. Tsekin kansanterveysministeriö on kertonut, että meillä ei ole talidomiditapauksia, jotka, jos olisi siis terveys vahingoittunut. Tämä johtuu siitä, että Tsekoslovakiassa ei käytetty konterkan lääkettä ja siksi uhreja ei tullut. Mutta kuitenkin yhdyn Espanjan kollegoihin ja englantilaisiin, saksalaisiin kollegoihin, jotka haluavat uhreille korvaukset. Tästä on otettava oppia myös tulevaisuuden kannalta. Pitää olla varovaisia, kun kehitetään uusia lääkkeitä. Terveys on eh, ykkösasia, eikä lääkeyritysten voitto. Olen vakuuttunut siitä, että Tsekin tasavallassa on hyviä käytänteitä, sillä siellä ollaan hyvin tiukkoja uuden, uusien lääkkeiden markkinoille asettamissa. Edustaja Styler. Thank you, uh, Mr. President. Kiitos puhemies. Talidomidin uhrit. Heitä on myös omassa vaalipiirissäni ja puhuin yhden heistä kanssaan ja hän totesi, että iän myötä tähän aineeseen liittyvät ongelmat terveyden suhteen pahenevat. Hän haluaisi elää sellaista elämää, jonka me muut otamme itsestäänselvyytenä. Kyse voi olla niinkin yksinkertaista asioista kuin kylpyhuoneessa tai keittiössä tehtävät muutokset, jotka helpottavat elämää. Saksan hallitus pystyisi auttamaan näitä 6000 talidomidin uhria, kun he siirtyvät uuteen elämänvaiheeseen, he ansaitsisivat laadukasta ja ihmisarvoista elämää. Pyydämme tänä iltana Saksan hallitusta auttamaan uhreja kaikkialla EU:ssa. Ja on hienoa nähdä, että täällä parlamentissa tämä asia yhdistää ihmisiä yli puolue- ja maarajojen. On tärkeää, että tätä kampanjaa ei käydä pelkästään käytävillä ja toimistoissa, vaan täällä tämän talon suuressa salissa, niin kuin oikein onkin. Kiitoksia puhemies. la parola Gardini. Seuraavaksi edustaja Gardini puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Minä aloittaa ei näistä luvuista, joista puhuttiin, enkä halua käydä läpi tätä tragediaa, jonka kaikki tunnemme, vaan italialaisten talidomidiuhrien puheenjohtaja jo sanoi, että kiitos meidän uhriemme toiminnan on eh, keksitty lääkevalvonta ja on otettu käyttöön eh, tiukkoja testejä lääkkeelle ennen kuin ne pääsevät markkinoille. Viime vuonna me juhlimme eh, ensimmäisen lääkelainsäädännön 50-vuotisjuhlapäivä, eurooppalaisen lääkelainsäädännön mutta nyt meillä on ollut 50 vuotta hiljaisuutta, valheita, jotka vieläkin ovat taakkana useille perheille ja tuhansille uhrille. 50 hiljaisuuden vuoden jälkeen on aika nyt toimia. Gilles Deleuze, ranskalainen filosofi, sanoi, että me emme ole vastuussa uhreista, vaan me olemme vastuussa uhreille. Ja meidän e, tässä eivät riitä anteeksi pyynnöt. Meidän täytyy korvata haitta, se on mahdotonta, mutta meidän annettava heille korjaus, jotta, korvaus, jotta he voivat rauhassa saada hoitoa fyysisiin oireisiin, jotka pahenevat iän myötä. Pyytäisin todellakin teitä komission jäsen, että jatkaisitte välittäjänä, jotta saataisiin aikaan hyvä ratkaisu kaikkien uhrien, Saksan hallituksen, Saksan yritysten välille, koska nämä, kaikki nämä uhrit ansaitsevat arvokkuutta ja oikeutta. Seuraavaksi edustaja Estaras Ferragut, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Nyt on kulunut jo yli 50 vuotta talidomidi holokaustista. 50 vuotta on häpeällinen aika. Lääkettä myytiin sanomalla, että se oli yhtä vaaratonta kuin sokeri ja tuhannet vauvat tästä kärsivät. Frankon ja demokratian aikana tämä on unohdettu ja tuomarit sanovat, että asia on vanhentunut niin kuin ihmisten oikeuksien rikkominen voisi vanhentua ja laboratorio unohti ihmisten tarpeet, laitettiin kaupalliset intressit ihmisten terveyden edelle ja vastuuta on kuitenkin kannettava. Pyydämme apua komissiolta. Tietysti vastuu kuuluu lääkeyhtiölle, joka tämän lääkkeen suunnittelija pani markkinoille ja myös se yritys, joka antoi sen vientiluvan ja myös ne hallitukset, jotka antoivat lääkettä tuoda maahan, ovat vastuussa. Espanjassa uhrit eivät ole saaneet korvauksia ollenkaan. Euroopan parlamentista käsin voidaan tehdä paljon. Meidän pitää kaikkien yhtäläisiä oikeuksia turvata. Me olemme osa Eurooppaa, ei unohdeta viattomia ihmisiä, kun ihminen ja näin moni ihminen kärsii epäoikeudenmukaisuudesta ja moni on jo menehtynyt. Nyt on otettava kantaa, jos olemme neutraaleja, niin epäoikeudenmukaisuus vaan lisääntyy, eikä tämä auta uhreja. Siksi pyytäisin komissiota ottamaan asian kantaa. Nyt ei pidä pitää vain tätä keskustelua, vaan pitää tarjotenkunlainen ratkaisu uhreille. Kiitoksia. Nyt menemme menettelymään puhujalistaa. Euro- ensimmäiseksi edustaja Pospisille pane předsedající já jsem s velkým pohnutím poslouchal celou debatu. chci opravdu poděkovat autorům. Tämä keskustelu on todella eh, tunteita koskettava asia. Haluaisin kiittää niitä, jotka tämän asian ovat tuoneet täysistuntoon. Me olemme kuulleet aivan hirveitä eh, seikkoja. 900 uhria eivät ole saaneet korvauksia. Jotkut hallitus hallitukset kääntävät heille selkänsä ja komission jäsen sanoi, että hän on tavannut uhreja, tragedian uhreja. Hän sanoi myös, että vahingon korvausasia ei kuulu Euroopan unionin toimivaltaan. Tämä on varmasti totta, mutta me kuitenkin edustamme kaikkia unionin kansalaisia, jotka ovat vapaissa vaaleissa meidät valinneet. Ja meidän pitäisi nyt tehdä mahdolliseksi se, että todella painostetaan Euroopan hallituksia, jotta tähän asiaan puututtaisiin. Pyytäisin, että komission sen ei vain kävisi keskustelua uhrien kanssa, vaan pitää pyydän, että komissio painostaisi hallituksia ja lääketeollisuutta, jotta uhrille maksetaan sellaiset korvaukset, että he pystyvät kunnolla elämään. Kiitos. Onorevole Aguilera Garcia. Edustaja Aguilera Garcia. Gracias, president. Kiitos, puhemies. Minä haluan yhtyä niihin kollegoihin, jotka ovat näitä ihmisiä puolustaneet talidominin uhreja. Haluan yhtyä heidän ääneensä. Heitä syrjitään kaksinkertaisesti. He eivät ole saaneet minkäänlaista vahingonkorvausta. Ja yhdyn näihin uhreihin ja heidän järjestönsä Aviten ääneen. He siellä jatkuvasti pyritään edistämään hänen oikeuksiaan, eikä tätä asiaa unohdeta. On uskomatonta kuulla, miten edustaja Esteban Pons ja muut EPPn jäsenet, jotka eivät asiassa ollenkaan auttaneet. Sosialistihallitus teki jotain, ei tarpeeksi, mutta kansanpuolueen hallituksen ollessaan ei ole tehnyt tehnyt yhtään mitään, ei yhtään mitään. Yli 50 vuotta myöhemmin syrjitään talidomidin uhreja Euroopassa ja tarvitaan Euroopan laajuinen ratkaisu. Muuten on kyseessä kaksinkertainen syrjintä. Tämä on todella epäoikeudenmukaista pyydättä. Te komission jäsen rytyiste toimiin, erityisesti huomioiste Espanjan uhrit, ihmiset, nämä ihmiset syntyvät kyseisessä maassa ja sairaana ilman omaa syytään. Ja. Edustaja Marias. Kiitos puhemies. Talidomidi on meille vetomusvaliokunnassa erityisen tärkeä. Siellä tästä aiheesta puhutaan toistuvasti. Olemme kuulleet nyt paljon mielipiteitä ja kaikki ovat sitä mieltä, että asiaa pitää viedä eteenpäin ja täysistunnossa näin juuri tänään tehdään. Erityisesti tämä kysymys koskee Espanjaa, sillä Frankon hallinnon aikana asia lakaistiin maton alle eikä siihen reagoitu lainkaan. Myös muissa maissa, esimerkiksi Belgiassa ja Saksassa, on uhreja. Kysymys kuuluu, mitä nyt pitäisi tehdä? Meidän täytyy saada uhreille korvaukset ja Saksan, saksalaisen lääkeyhtiön, mutta myös Saksan hallituksen täytyy tehdä vastaavat päätökset. Saksan hallituksella on suuri vastuu asiassa, koska juuri saksalainen lääkevalmiste näitä haittavaikutuksia aiheutti. Asia ei saa enää sivuuttaa. Kyse on myös lääkkeiden markkinoille tuonnista ja kaikkien asianosaisten valtioiden on kannettava vastuu, samoin komission. La parola al commissario Andriukaitis. Komission eh, jäsen Andriukaitis. Hyvä puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet. Tietenkin olen täysin samaa mieltä teidän kaikkien kanssanne. Eh, meidän täytyy tehdä kaikki nämä asiat yhdessä koska olen ollut kovasti mukana näissä yksityiskohdissa, olen keskustellut näistä asioista hallitusten kanssa. Sitten esitin kysymyksiä lääketeollisuudelle. Sitten seurasin näitä päätöksiä, miten ne ovat syntyneet. Ei ole totta, että mitään ei ole tehty. Ei, jotain on tehty, mutta tietenkin se on hyvin vähäistä koska nämä ihmiset ovat yhä vanhempia, heillä on uusia ongelmia. Meidän on katsottava, miten tuemme näitä ihmisiä tänä päivänä. Sitä varten tarvitsemme ratkaisuja. Haluaisin kuulla teidän ajatuksienne siitä, miten ratkaista nämä ongelmat, koska olen analysoinut oikeudellisen tilanteen, eikä tämä nyt ole niin helppoa ei ole eh, vain niin, että sanotte, että komissaari, tehkää jotain. Kyllä minä teen parhaani tänään, huomenna ja ylihuomenna. Mutta on niin vaikea nähdä tämä tilanne. Minä olen lääkäri ja minä halusin kysyä teiltä, ehkä on mahdollista jatkaa ja keskustella näistä asioista myös hallitusten, kansallisten hallitusten kanssa uudelleen Täällä sanottiin, että miksi neuvosto ei ole täällä. Teillä on vaikutusvaltaa. Pyytäisin teitä, painostakaa hallituksia ja sanokaa, ehkäpä tämä on mahdollista sitten viedä näitä asioita eteenpäin neuvostossa. Minä aion tehdä tämän, se on minun velvollisuuteni, mutta minun täytyy nähdä yhteistä toimintaa, miten mennä eteenpäin, miten voisimme toimia yhdessä. Kaksi viikkoa sitten eh, keskustelin jälleen kerran lääketeollisuuden kanssa ja kysyin, että oletteko valmiita ymmärtämään, tässä on kyse moraalista vastuusta ja luottamuksesta lääketeollisuuteen myös. Ja kyllä minä olen hyvin avoin. Lähettäkää minulle myös teidän näkemyksen. Jotkut mainitsivat eh, sen Tietenkin meidän on nähtävä mahdollisuuksia ottaa käyttöön ehkä uusia sääntöjä, mutta me tarvitsemme todellisia välineitä, ei vain sitä, että lähetetään julkilausumia. Eivät ne auta. Me tarvitsemme tuloksia. Ja tietenkin olen avoin eh, ja tulen eh, seuraamaan tätä kysymystä ja tutkimaan kaikkia mahdollisuuksia eh, helpottaa konkreettisen ratkaisun löytämistä, joka auttaa uhreja. Ja se on aivan selvää. Muu kuten sanoitte, tämä, se ei ole kyse pelkästään Saksan hallituksesta, myös Espanjan hallitus. Tiedän, että Espanjan hallitus ei minun mielestäni ole tehnyt riittävästi, mutta tästä on keskusteltava yhdessä. Italia, Espanja, Yhdistynyt kuningaskunta, Ruotsi, Saksa, ja sitten tietenkin teollisuus ja meidän katsottava, miten viedään tätä asiaa eteenpäin. Joku käytännön ratkaisu on löydettävä. Minä teen parhaani, mutta pyydän teitä olemaan myös hyvin aktiivisia, puhumaan kansallisille edustajille, ehkä nostamaan nämä asiat esiin myös kansallisissa parlamenteissa. Kutsukaa myös kansallisten parlamenttien valiokuntia tänne, että yritetään tehdä jotain. Tässä ei nyt pidä syytellä, vaan tämä on erittäin vakava kysymys. Kiitoksia. Kiitoksia komission jäsen teidän sitoumuksestanne ja keskustelu